Saleski, olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Puolan mielestä siviiliasioissa tämä suojelu on erittäin hyvä asia, joka täydentää rikollisen suojelumääräyksen, rikosoikeudellisen suojelumääräyksen alla tarvittavan suojelun, joka parlamentin neuvoston päätöksellä on hyväksytty. Nykypuheenjohtaja kaudella olemme pyrkineet luomaan pohjaa menestykselle tällä alueella ja olemme vakuuttuneita, että tanskalaiset kollegamme saavat samaa tukea parlamentilta kuin me tässä kauden lopulla. Me pidämme tervetulleena tätä mietintöä ja arvostamme sen korkeata laatua. Kiitoksia. Sitten kollegat. Ensimmäisenä herra Kökö. Puheenjohtaja, aluksi halusin sanoa, että totta kai pidän tätä aloitetta tervetulleena näin kotoisesti ajatellen Iso-Britannian hallitus ilmoitti, että se haluaa mukaan tähän asetusluonnokseen. Se teki niin tämän vuoden elokuussa. Ja sanottuun, että pidän tähän tervetulleena. Toivottavasti esitteli sitten ei pahastu, jos otan pari asiaa esille. Puhun juristina sen lisäksi, että olen meppi. Meillä on vähän huolenaiheita, joka liittyy siihen, että meidän pitäisi saada vähän täsmennyksiä. Tämä on uhrien eduissa. Tämä on myöskin niiden eduissa, jotka on asettu syyteeseen tai joita haetaan äh, rikoksen tekijöinä tai epäiltyinä. Heidänkin täytyy saada oikeutta, joka ei ole prioriteetti täällä. Täällä on vähän ongelmia, koska muistatte, että eurooppalaisessa soilumääräyksessä on pitkä lista – rikos tekijöitä, mutta myös muita piirteitä. Jotain, jotka, ei ole, jotain, jotka eivät ole rikosoikeudellisia rikkomuksia joukossa jäsenvaltioita. Joten tässä alkaa siviilioikeus ja rikosoikeus sekoittua. Esittelijä sanoi, että tämä toimenpide pätee vain niihin maihin, jossa suojelukysymyksiä käsitellään si- siviilioikeudellisessa tuomioistuimessa. Ja hän on painottanut, että toimenpide on äh, sovellusalaltaan rajoitettu. Minkälaista suojaa murhalta tämä tarjoaa? Onko se rikos- vai juttu? Meidän täytyy myös ajatella kaksinkertaista syytteen asettamiskysymystä. Tässä näyttää olevan jonkinlainen ero, mutta en halua, että joku olisi sellaisessa tilanteessa, jossa hän tästään syytteeseen jostain rikosjutusta ja sitten hän joutuu siviiliprosessiin. Ja sitten kävisi niin, että siviilijutussa samat faktat toimisivat näyttönä, myös rikosoikeuden alaisena. Voin ottaa esille asioita, jotka vaikuttavat turhalta, mutta No musiikkihan on aina hyvä näiden keskustelujen taustaksi, mutta meillä on... Ja nyt kellotkin soivat. Puheenjohtaja, voisitteko puheenjohtajana sanoa, pitäisikö meidän käydä keskusteluamme musiikin ää, äh, taustan vähän niin kuin navetta, jossa maidon tuotanto kasvaa, kun lehmät kuuntelevat musiikkia. No, Enpä kyllä sitä teitä enempää, mutta näyttää, että milloinpä tällaista päällekkäisyyttä, niin kuka tässä juristi ymmärtää tässä, että, että kun siviili ja rikosoikeus menevät lomittain, niin se voi johtaa ikäviin asioihin ajattelen esimerkiksi tapahtumia, joihin liittyy väkivaltaisia hyökkäyksiä, hyökkäysten tekijä. Hän saattaa esimerkiksi tarvita ää, mielenterveyspalveluita. Ja täytyy saada lisäselkoa siihen, mitä tapahtuu tällaisessa syytteessä, kuten esimerkiksi vaaniminen tai joissakin maissa ihmisen seuraaminen on rikos ja jo, joissakin maissa, että asettaa ihmisen sellaisen aseman, että häntä seurataan. Minun mielestä tämä ei ole tarpeeksi täsmällistä. Iso-Britannian hallitus on tehnyt tällaisen optinin, se, hekin pitää tämä tervetulleena. Tämä on varmasti sellaista, että tukea pitää, mutta haluaisin kovasti, että seuraavassa vaiheessa käsittelisimme joidenkin näiden asioiden kanssa. Minä haluan lisäselkoa. selkeyttä siihen, missä rikosoikeus alkaa ja loppuu, missä sivilioikeus alkaa ja loppuu, ja milloin vuorovaikutusta näiden kahden välillä on. Täytyy tehdä ehdottoman selväksi, että nämä eivät mitenkään vaarannassa kenenkään oikeuksia, joka saatetaan asettaa syytteeseen tai joka on syyte harkinnassa, Tämä täytyy tehdä selväksi. Muuten juristit ihan oikein haluavat puolustaa asiakkaita ja perusoikeuksia. Jossakin maissa erityisesti tulee olemaan merkittäviä pulmia tästä. Mutta muuten puheenjohtaja tuen tätä. Mutta meidän täytyy tarkastella näitä asioita huolellisemmin. Kiitokset herra Kirkop, sitten herra Foss. Kiitos. Minäkin haluaisin yleisesti antaa tukeni tälle lausuntoluonnokselle. Yksiltään tämä on oikein hyvä asia, mutta mieleeni on noussut samoja epäilyksiä kuin herra Kökhoppillakin, että tässä tulisi kuitenkin pyrkiä tekemään ero tai säilyttämään ero siviili- ja rikosoikeuden välillä niin kuin aiemminkin on tehty. Ja sitten kysyisin, kun tässä nyt tavallaan on tunnustaminen, vastavuoron tunnustaminen ottanut hiukan takapakkia jäsenvaltioiden välillä, niin kuin te toteatte, niin onko tämä tunnustaminen tätä kautta tullut hankalaksi, monimutkaiseksi, eli täytyykö, jos tällaisia aikeita on taas käännättää asiakirjoja ja niin edelleen, ja onko tämä siis hankaloittanut menettelytapaa. Eli kun suojelutoimista puhutaan ja uhreista sinänsä, niin eikö tulisi tällainen tunnustaminen tehdä hyvin yksinkertaiseksi esimerkiksi pyrkimällä suoriin eurooppalaisiin toimiin silloin, kun suojelumääräys on annettu. Tämän halusin vain selvyyden vuoksi vielä nostaa esiin. Ja toisaalta sitten Onko odotettavissa sisällöllisiä eroja, jos yhden jäsenvaltion tuomioistuin toteaa jotakin, niin onko tämä sitten automaattisesti voimassa toisessa jäsenvaltiossa, jos siellä tällaista toimea, tointa ei tunneta? Kiitoksia ja sitten Rova Grisbeck. Merci bien de me passer la parole. À mon tour de Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Nyt on minun vuoroni onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä. E, on helppo ymmärtää tavoitteet, mutta asia on tämän tekninen ja monimutkainen sitten, kun on kyse ruohonjuuritason toimien tehokkuudesta. Esittelijä on onnistunut pohtimaan tätä vastavuoroisen tunnustamisen ongelmaa ja direktiiviä. Tämä toivottavasti mahdollistaa sen, että me pystymme erittäin operatiivisella järjestäytynä tavalla varmistamaan uhriin suojelun Euroopan alueella. Tässä saattaa syntyä täytäntöönpanon vaikeuksia, mutta toivottavasti me onnistumme vaikeudet ratkaisemaan. Noin 65 000 eurooppalaista uhria on joka vuosi, jotka tarvitsevat suojelua. Ja nyt uhrin suojelu on haluttu asettaa tärkeimpänä asemana. Kun tarkastelee tekstiä, haluaisin hieman vielä aikaa, jotta voin tehdä tarkistuksia vielä ennen marraskuun 29. päivää, mutta tullaan todennäköisesti tekemään jotakin tarkistuksia esimerkiksi teknisiin kysymyksiin, kuten suojan saannin nopeuteen ja yhtenäiseen sertifiointi- tai todistusmalliin todist- ja koko tähän prosessiin kahden maan välillä, jotta varmistetaan se, että suojaa saa helpommin. Ehkä tätä vielä täytyy täsmentää tätä monimutkaista määritelmää täällä joten ennen tarkistusten jättöaikaa meillä on varmaan vielä tilaisuus tehdä yhteistyötä. Painottaisin sitä, että olen erittäin iloinen siitä, että esittely on tehnyt juuri sellaisen esityksen, on tehnyt, mutta myöskin komission edustaja ansaitsee kiitokset johdonmukaisuudesta, jota on pyritty saamaan aikaan kahden tekstin välille. Ja samalla on pyritty helpottamaan, miten sanoin, ei tai pikemminkin sanoisin, että nyt on haluttu varmistaa riittävät takuut tämän direktiivin ja asetuksen johdonmukaisuudesta, yhteensopivuudesta, joten ryhmäni nimissä aion kuitenkin tehdä vielä joitakin muutoksia ja aion siis jättää muutosesityksiä. Kiitoksia. Ja nyt käännyn vielä esittelijän, valmistelijamme puoleen, jos kukaan muu ei halua enää puheenvuoroa. Rouva Romero Lopes, olkaa hyvä. No kiitos puheenjohtaja. Arvostan valtavasti näitä kuultuja puheenvuoroja, ensinnäkin komission ja neuvoston puheenvuoroja. Ja toiseksi tämä tie, jolle lähdemme nyt, niin sen suhteen Vossin ja Krispekin puheenvuoroista kiitän myös lämpimästi. Tämä on monimutkainen aihe ja mitä enemmän apua saan kollegoilta, niin sitä paremman lopputuloksen saamme tämän itse asian puolesta. Herra Kirkhope on aivan oikeassa puhuessaan tästä eh, eri mm, toimijoiden välisestä yhteistyöstä – kun eurooppalaista suojelumääräyksistä puhutaan, joissain maissa kyse on rikosoikeudellisesta asiasta, toisissa siviilioikeudellisesta asioista. Mutta nyt meidän tulisi ajaa sitä ajatusta, että vaikka tämä on siviilioikeudellinen asia, niin mahdollisesti tulisi eh, lisätä tähän viittaus siihen mahdollisuuteen tarkistusten kautta ehkä, niin kuin Kirkhope sanoi, että tätä tekstiä saadaan entisestään parannettua. Ja todella, mitä tulee tällaiseen äh, yhteen yhtenäiseen äh, menettelytapaan ja siihen liittyvään äh, sertifikaatin asiakirjaan, niin tämähän nyt olisi nopein tapa toimia. Ja tästä syystä haluaisin luonnollisesti herra Fossin puheenvuoron ottaa myös huomioon tämän välineen suhteen. Katsotaan, että saisiko tätä jotenkin parannettua. Te teette varmasti tarkistuksia, niin kuin Rova Krispekin tekee, koska minusta todella tuntuu siltä, että tämä aihe ansaitsee meiltä mahdollisimman hyvän panoksen. Vielä herra Kirkhopille, mitä tulee esimerkiksi siihen, kun vaikkapa rikoksen tekijällä on mielenterveydellisiä ongelmia, niin tietenkin tämä asia täytyy asettaa tähän asiaan yhteyteen esimerkiksi varotoimena, jos kyse on vaikkapa mielenterveysongelmista tai toisaalta ei, niin onpa henkilöllä sitten mielenterveysongelmia tai ei, niin täytyyhän tämä pahantekijä pitää poissa uhrin kimpusta. Eli kyllä jonkinnäköisiä takeita tarvitaan. Jos kyse on vaikkapa mielenterveysongelmista, niin ehkäpä tätä voitaisiin täydentää vielä tarkistuksella. Toden totta, jos kyse on mielenterveysongelmista, niin tämähän on entistä vakavampi asia. Ja näin ollen varmasti voimme tekstiä parantaa näiltäkin osin vielä olemme pyrkineet tekemään parannuksia tähän alkuperäiseen jurivaliokunnan tekstiin tarkistuksella, joka viittaa alaikäisiin, jotka mahdollisesti tarvitsevat sitten yhteyshenkilön, tukihenkilön. Mutta kyllä kyse on varmasti asioista, joita voidaan parantaa ja meillä on vielä aikaa tehdä näitä parannuksia ja haluan todella teistä tähdä tästä tekstistä mahdollisimman kattavan ja täydellisen. Kiitos. No niin, kiitoksia Rova Romero Lopez ja muistutan teitä vielä, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 29. marraskuuta kello 12. Ja sitten mennään seuraavaan esityslistan kohtaan, kohtaan seitsemän kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset yrityksen sisäisen siirron, siirron yhteydessä. Esittelijä on Salvatore Iacolino. Esittelijä on toimittanut kompromissitarkistuksia, joista on jo keskusteltu varjoesittelijöiden piirissä. Nyt nämä kompromissit on toimitettu myös teille. Ja Ensimmäisenä puheenvuoron saa herra Jakolinen, joka voi esitellä nämä kompromissitarkistukset meille. Tämän jälkeen puheenjohtaja valtiopuolan edustaja saa kertoa meille tilanteesta neuvostossa ja reagoida toki myös tarkistuksiimme. Sitten puheenvuoron saa luonnollisesti myös komissio ja kiinnostuneet kollegat. Ensimmäisenä esittelee Jakolino. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee tähän asiakokonaisuuteen, meillä on ollut joko kokouksia libevaliokunnassa, mutta myös muuallakin. Olemme puhuneet esittelijöiden kanssa poliittisissa ryhmissä. Ja viimeksi me tapasimme ihan pari päivää sitten Strasbourgin istunnon aikana. Ja sitten olemme tavanneet muuallakin. Joskus varjensittelijät eivät ole päässeet paikalle, mutta minä olen puhunut esimerkiksi sen henkilön muiden lausuntojen laus, laatijoiden kanssa. Kompromissitarkistuksia on tehty 20, ne on laitettu kollegoille. jotta he voivat vielä perehtyä niihin. Ja pyrimme luomaan mahdollisimman suuren yhtenäisyyden tässä asiassa. Olemme olleet myöskin komission ja neuvoston yhteydessä tässä. Nämä kompromissitarkastukset heijastelevat vähän niitä asioita, jotka liittyvät määrittelyihin. Esimerkiksi artikla 50 vaatii meitä määrittelemään, mm, mm, laatimaan mahdollisimman yhtäläisen kannan työllisyysvaliokunnan kanssa. Tämähän on asia, joka menee hyvin paljon päällekkäin heidän kanssa, kun pitää määritellä, ketä ovat työntekijät ja työntekijät ja muut ryhmät. Monia sopimuksia on jo hahmoteltu. Ja olemme käyttäneet tämän sinisen kortin järjestelmän määritelmiä. Ja tämä yritysryhmä, ryhmän määrittely käyttää samanlaista määrittelyä. Olemme myös pyrkineet ottamaan huomioon liikkuvuuden EUn sisällä ja ulkopuolella ja ottamaan yritykset huomioon. Kummassakin tapauksessa me olemme työehtosopimukset joutuneet ottamaan huomioon. Yhdeksän kuukautta on pidetty työnantajille sopivana aikana ja asiantuntijoille ja kolme kuukautta harjoittelijoille tässä tämä viiteaika rangaistuksia varten on määritelty, sen pitää olla, sillä pitää olla torjuntavaikutus, mitä tulee työnantajien tuottamien ongelmiin. Sitten on käsitelty työntekijöiden perheiden asemaa siirtymisen tapauksessa ja mitä äh, sitten asettumisoikeuteen tulee Perheiden tapauksessa olemme sitä mieltä, että ajan, soveltava ajanjakso pitäisi olla sama kuin työntekijöiden tapauksessa. Pitää varmistaa, että työntekijän puoliso heitä kattavat olot ovat jäsenvaltion päätettävissä. Tähän liittyy tärkeitä subsidiariteettikysymyksiä. Mitä EUn sisäiseen liikkuvuuteen tulee, on olemassa järjestelmiä. Olemme saaneet tähän liittyviä kontribuutioita. Meidän on myöskin taattava työntekijöiden turvallisuus, kun he tulevat EU-hon vaarantamatta ja paikalla asuvien työntekijöiden oikeuksia. Emme halua mitään paradoksaalista syrjintää EU-tekijöiden ja ulkopuolisten työntekijöiden välillä. Emme halua, että kukaan on etuoikeutetussa asemassa. Kohtelun ja palkan pitää olla tasavertaista. palkan ja työolojen täytyy olla samat isäntämaan ja kolmannen maan työntekijöiden kesken. Tämä mennessä työ on ollut erittäin antoisaa, virkistävää. Kaikkea ei ole saatu pakettiin, mutta toivoisin, että pik- melko pikaisesti 21 kompromissitarkistuksen pohjalta saisimme aikaan laajaa kannatusta, jos ei yksimielisyyttä ää, luovaa kantaa. Ja sitten äänestys on tammikuun 21. ja ajatuksena on, että mahdollistetaan se, että kolmansien maiden työntekijät voivat hyötyä näistä hyödyistä, jotka myöskin – auttavat yrityksiä toimimaan kannattavasti ja kilpailukykyisesti. Tarkoituksena on, että yritykset voivat hyödyntää työntekijöiden erikoisosaamista, joka parantaa kasvua aikana, jolloin yrityssektori on EU-ssa kriisissä. Totta kai haluan kiittää varjoesittelijöitä, sihteeristöä myöskin. Meillä on ollut erinomaista yhteistyötä puheenjohtajavaltioiden kanssa ja komission kanssa. Tämä tässä puheenjohtaja tältä kertaa aloituksena. Kuuntelisin muiden kannanottoja ja toivoisin, että tältä pohjalta pääsemme eteenpäin ja ratkaisuun melko pikaisesti. Kiitoksia ja seuraavan puheenvuoron saa puheenjohtaja valtiopuolen edustaja. Olkaa hyvä. E, Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kommentoida tilannetta, joka vallitsee neuvoston puolella. Työryhmä on kokoontunut kolme kertaa käsittelemään tätä kyseessä olevaa direktiiviä. Ja yksi kokouksista on meneillään juuri parhaillaan. Ensi viikolla joulukuun toinen päivä järjestetään vielä yksi kokous, jossa samaista asiaa käsitellään koska joistakin seikoista täytyy keske- keskustella korkeimmalla mahdollisella poliittisella tasolla. Järjestettiin viime viikolla, viime kuussa, viime kuussa kokous, strategisen työ, turvapaikka-asioita käsittelevän työryhmän kokous. Siellä tarkasteli myöskin tätä lyhytkestoista liikkumista Euroopan unionin alueella. Ensi viikolla 30. päivä marraskuuta samainen komitea tulee käsittelemään määritelmiä, jotka esittelijä juuri mainitsi. Mitä tulee tilanteeseen neuvoston puolella ja näihin kolmeen tärkeimpään seikkaan, jotka täällä mainittiin, me tarvitsemme vielä enemmän aikaa määritelmien loppuun hiomista varten. Meidän täytyy keskustella siitä, Valitsemmeko ne määritelmät, jotka on määritelty GATSin piirissä, vai pitäydymmekö kompromissiin, joka on saatu aikaan perusmääritelmistä? Nämä ovat nykyisen tekstin määritelmiä. Jäsenvaltioiden näkemykset ovat hajallaan tässä suhteessa. Mitä tulee tämän direktiivin soveltamisalaan? Hiljattain jotkut jäsenvaltiot ovat tehneet joitakin ehdotuksia jotka liittyvät poikkeuksiin, eli niihin ihmisiin, joita tämä direktiivi ei tule koskemaan, koska he eivät vastaa näitä vaatimuksia. Esimerkiksi ICT-alan työntekijät ovat tällaisia. ja viestintäteknologian alan henkilöt. Heitä varten on haluttu erillisratkaisu ja jonkin verran joustavuutta. Tämä järjestelmä, joka heitä koskisi, ei olisi rinnakkainen järjestelmä, vaan erillinen järjestelmä kuitenkin. Ja sitten on henkilöitä, joita voitaisiin pitää jonkin tyyppisenä quasi-ICT-alan työntekijöinä, jonkinlaisina ICT-alan työntekijöiden rinnastettavissa olevina henkilöinä. Ja kyse on lyhyen aikavälin liikkuvuudesta todellakin. Ja voidaan havaita, että nyt on muodostumassa suuri enemmistö, joka katsoo, että mitä liikkuvuuteen tulee. Kolme kuukautta on se aikaraja, jonka sisällä pitäisi mahdollisimman mahdollisuuksien mukaan varmistaa ICT-alan henkilöiden liikkuvuus ilman, että että kolmen kuukauden asti voi tämä liikkuvuus toteutua ilman suurempia byrokratian kiemuroita. Seuraavassa Seuraavissa kahdessa työryhmän kokouksessa näitä asioita tullaan vielä työstämään. Ja olemme valmiita tapaamaan myöskin esittelijän. Ja toivottavasti pikapuolin sitten voin kertoa, että neuvostokin puolella on saatu edistystä aikaan. Kiitokset. Nyt puheenvuoron saa komission edustaja herra Rova Schmidt, olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos rouva puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan kiittää herra Jakolinoa esittelijää erinomaisesta yhteistyöstä. Olemme edistyneet tässä tärkeässä asiassa ja toivomme luonnollisesti, että saamme aikaan sopimuksen kunnianhimoisesta direktiivistä, mitä tulee tähän asiaan tällä hetkellä voin tietenkin antaa kompromissitarkistuksiin vain Äh, tällaiset äh, hyvin äh, nämä reaktiot eivät tietenkään vielä ole kovin syvän luotaavia, koska olemme nämä vasta saaneet. Mutta todella siis on erittäin, mitä tulee määritelmiin, olen todennut aiemmissakin kokouksissa, että on tärkeää, että saamme joustavia, kyllä joustavia määritelmiä, jotka kuitenkin ovat selkeitä ja joissa ei ole tulkinnan varaa. Ja me katsomme, että mitä tulee näihin sinisen kortin omistajiin, meillä täytyy olla selkeät määritelmät ja mitä tulee perheen yhdistämään, esi- yhdistämiseen esimerkiksi, tulee olla kunnianhimo ja samoin yhtäläinen kohtelu. Komissiohan on ehdottanut sääntöjä, jotka koskevat lähetettyjä työntekijöitä. Ja mm, tässäkin kyseessä ovat työntekijät, jotka on lähetetty yrityksen sisällä. Tässä ihan näitä reaktioita nyt näin nopeasti, mutta komissio tietenkin haluaa, niin kuin tiedätte, hyvin kunnianhimoisen direktiivin liittyen myös sen soveltamisalaan. Ja ne jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltumisalaan, voivat tietenkin saada toisenlaisia työ- ja oleskelulupia, jotka eivät ole kuulu tähän sinisen kortijärjestelmään. Jos joku ei täytä jotakin ehtoa tai kriteeriä, joka tähän direktiiviin liittyy, niin hän tietenkin kuuluu sitten kansallisen järjestelmän piiriin koska kysehän nyt tässä on juuri harmonisoinnista. Sitten EUn sisäinen liikkuvuus on tietenkin yksi lisäarvo, jonka tämä direktiiviehdotus tuo mukanaan. Yksi direktiivin tavoite on siis lisätä EUn sisäistä liikkuvuutta, että se ei heikkene. Kiitos. No. Kiitokset Rova Schmidt. Ja nyt käynnistämme keskustelun. Ensin puheenvuoron saa Rova Jaakonsaari, joka on työllisyysvaliokunnan esittelijä. Olkaa hyvä. Kiitoksia Puhun suomea, koska huomasin, että täällä on erinomaiset tulkit paikalla. Tämä on monimutkainen lainsäädäntökokonaisuus. Se osittain, se, tässä on jaettu kompromissi Liben ja työllisyysvaliokunnan kanssa – ja paljon olemme keskustelleet samoista asioista. Sinänsä tämä on erittäin positiivinen asia, palvelee EU 2020 strategiaa, houkutella lahjakkuuksia Eurooppaan kolmansista maista ja, ja karsia byrokratiaa, mitä tulee liikkuvuuteen. Mutta tässä on, on ongelmia ja tässä yhteydessä se pääongelma mielestäni on se, että nyt tulee niin monta eri tapaa edistää liikkuvuutta kolmansista maista, että en henkilökohtaisesti haluaisi olla minkään yrityksen henkilöstöjohtaja, joka miettii näiden Cardin lähetettyjen, tämän ICT-direktiivien ja kaikkien käyttöohjeita. Kyllä tämä myös on vieläkin liian monimutkaista, mutta tämä on kuitenkin hyvä, hyvä kokonaisuus. Määritelmistä työllisyys- ja sosiaaliasiavaliokunta hakee vielä myös kompromissia. Ja tämä on erittäin tärkeä, se ei saa olla liian väliät määritelmät, jotta ei tule sellaista uutta tietä ikään kuin hankkia työvoimaa väärällä tavalla – jos niin voi sanoa, ettei tämmöinen palkkojen ja, ja oikeuksien dumppaus olisi mahdollista. Se ei saa olla liian väliä, mutta ei myöskään liian tiukka. Ja tästä, <clears throat> tästä määritelmistä kyllä valiokunnassa ollaan jo pääsemässä kompromissiin. Sitten ongelma, josta on vielä syytä puhua, on tämä rakennussektori jo tällä hetkellä rakennussektori on Euroopassa tietyllä tavalla viljelänttä. Ja kun olen kuunnellut niin työnantajia kuin työntekijöitä ja huomannut, että he ovat erittäin yksimielisiä siitä ja e- esittävät sitä, että, että rakennusala pitäisi kokonaan sulkea pois tästä direktiivistä. Heidän mielestään tämä aiheuttaa enemmän ongelmia ja synnyttää uusia ongelmia kuin se ratkaisisi ongelmia oma ajatukseni on ollut se, että tämä rakennussektori suljettaisiin pois tästä direktiivistä. Se periaatteellisesti ei ole kirkas ajatus, koska ei ole hyvä sulkea jotain alaa pois, mutta johtuen tästä yksimielisyydestä, joka valitsee työnantajien ja työntekijöiden kesken, niin sillä on perusteluja. Ja tästä vielä käydään keskustelua ja voi olla, että löytyy kompromissi. Se, joka on tärkeää ja josta työllisyys- ja sosiaaliasia valiokunnassa valitsee laaja yksimielisyys, on, että tämän direktiivin semmoinen avainsana, avainkäsite pitää olla yhdenvertainen kohtelu, equal treatment. E, ja, ja, eli jos sitä konkretisoi, mitä tarkoitetaan equal treatmentiltä, on se, että että ihmisten pitäisi saada sama palkka samasta työssä, samassa maassa, samasta työ, samassa työpaikassa. Ongelmia tämän, kun menemme yksityiskohtiin tähän equal treatmentiin, niin tulee tietenkin ongelmia. Ja erityisesti siihen, mihin herra jo viittasi, nämä sosiaaliturvan ja eläkkeiden kysymys, kysymykset. Kun tämä asia on erittäin monimutkainen, niin olisi hyvä, jos kunnianhimoa olisi siihen, että eri direktiivissä olisi samanlainen filosofia, että, että miten, miten tämä equal treatment ja yleensä EU-lainsäädäntöä tulkitaan. Ja siksi äm, valiokunnassa on keskusteltu äh, shadowien ja, ja, ja muiden kanssa siitä, että miten miten tämä direktiivi suhtautuu niihin määritelmiin, jonka jo me olemme hyväksyneet single permit ähm, direktiivin yhteydessä. Ja edelleen pohdimme sitä kysymystä, että äh, ovatko jäsenmaiden ja, ja kolmansien maiden ja Euroopan unionin väliset bilateraalisopimukset, mikä niiden merkitys on tässä Euroopan unionin lainsäädännössä. Mikä on niin kuin ykkönen? Onko yk, yk, yks, yks, ylitse muiden menevä asia EU-lainsäädäntö ja miten siihen suhtautuu sitten nämä kahdenväliset sopimukset ja Minusta tätä kannattaa selvittää ja pitää mielessä se, että lainsäädännön pitäisi olla niin johdonmukaista ja niin yksiselitteistä kuin mahdollista. Ja, ja tästä toivoisin myös komission mielipidettä, että mikä on eurooppalaisen lainsäädännön ja kahdenvälisten sopimusten välinen suhde olen tuonut enemmän näitä ongelmia nyt esille, mutta se iso kuva tästä direktiivistä on positiivinen ja, ja palvelee todellakin sitä osaamisen perustuvaa kilpailukykyä, joka niin monissa EUn strategioissa on ilmaistu. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Jakonsaari. I have... Kiitoksia Rova Jaakonsaari. Nyt kuusi kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa. Kirkhope, Pinkevichiute, Wikström, Sargentini, Brons ja Ernst. Joten nyt puheenvuoron saa ensimmäisenä herra Kirkhope. First of all, can I... Puheenjohtaja, minäkin haluaisin omalta osaltani onnitella herra Jakoliinoa hänen tekemästään työstä, tämän rakentavasta ja järkevästä lähestymistavastaan koko tähän asiaan. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä esittelijän kanssa. Uskon, että on selvästikin, selvästikin tärkeää, että omaksumme myönteisen asenteen, kun pyrimme auttamaan yrityksiä löytämään henkilöstöä, joka on sopivaa heidän tarkoituksiaan silmällä pitäen. Ja yksinkertaistetumpi puitekehys yritysten sisäisiä siirtoja varten olisi hyvä asia, ei pelkästään yksittäisten työntekijöiden ja yritysten kannalta, vaan myöskin EU-talouden kannalta kokonaisuutena katsottuna. Minulla on kuitenkin yksi kysymys, joka liittyy aikarajoihin ja pätevyyteen ja kokemukseen. Minä Ensimmäisenä olisin valmis sanomaan, että pätevyys on asia, jota haluaisimme, ja tämä on erittäin tärkeä seikka, meidän pitäisi kannustaa juuri kannustan hieman ihmisiä hankkimaan pätevyyttä varsinkin uuden teknologian alalla. Mutta rouva puheenjohtaja on olemassa monia nuoria, päteviä, lahjakkaita ihmisiä, jotka tekevät työtä matematiikan, luonnontieteiden ja tietotekniikan parissa, mainitakseni vain kolme aluetta, jotka ovat äh, mahdollisesti vasta hankkimassa pätevyyttä, mutta käytännössä he tarvitsevat minun nähdäkseni mahdollisuuksia tilaisuuden. Ja tämä aikaraja kysymys saattaa rajoittaa heidän liikkuvuuttaan. Tietenkin yrityksiltä voidaan kysyä, mikä olisi parasta yritysten ja yksityisen yrityksen kannalta, mutta haluaisin nyt vain esittää oman kantani. Palveluvuodet eivät minun nähdäkseni, minun kokemukseni mukaan välttämättä tee ihmisestä parasta mahdollista ehdokasta johonkin työpaikkaan. Olen itse toiminut liike-elämässä. Minun täytyy sanoa tälle parlamentille, tai myös, toiminut myöskin täällä parlamentissa, minä niin katson, että tämän kokemukseni valossa meidän pitäisi innokkaasti kannustaa varsinkin nuoria ihmisiä mukaan teknologiayrityksiin ja moniin muihinkin, moniin muillekin aloille ja kaikki, joka estää nuoria näin tekemästä, on asia, jota täytyy pohtia uudestaan. Mutta jälleen kerran onnitteluita herra Jakolinolle. Kiitokset herra Kirkhoff. sitten rouva Blinkevičiūtė. Aš Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Jakolinnoa yhteistyöstämme. Yhteistyömme on sujunut aivan saumattomasti, eikä tässä tietenkään ole mitään uutta sinänsä. Olemme järjestäneet koko joukon tapaamisia tämän mietinnön puitteissa ja olemme saaneet jottua koko joukon kompromisseja. Toivon, että tämä valiokunta näin ollen tukee tätä ehdotusta ja koko parlamentti. Haluaisin kuitenkin kiinnittää nyt huomionne vielä joihinkin yksityiskohtiin jotka viime viikolla olivat Strasburgissakin jo esillä, kun asiasta keskustelimme. Ensinnäkin tarkistus 19, joka koskee yhtäläistä kohtelua ja naisten asemaa – esimerkiksi toimia vapaana ammatinharjoittajana ja yhdistää työ- ja perheelämä. Näin naisetkin voivat saada paremmat mahdollisuudet työelämässä. Jakolinnon kompromissitarkistuksessa kuitenkin ehdotetaan, että jäsenvaltiot itse saisivat määrättää omista säännöistään. Ja tässä yhteydessä näkisin ehkä mahdollisuuden sille, että olosuhteet eivät olisi samat kaikissa jäsenvaltioissa, mitä tulee esimerkiksi kolmansien maiden kansalaisten perheenjäsenten tilanteeseen Euroopan unionissa, heidän tilanteensa työelämässä. Toivoisin nyt kuitenkin vielä kompromissia. Tässä todella viittaan tähän tarkistukseen 19. Ja Kyseessä siis kolmansien maiden kansalaisten työluvat. Tässähän tosiaan ehdotetaan, mitä heidän perheenjäseninsä tulee ja näiden mahdollisen työsuhteeseen, niin hyvin tärkeähän olisi se, että perheet voivat pysyä yhdessä. Toki meidän täytyy vielä tehdä päätös järjestelmästä, jonka puitteissa kolmansien maiden kansalaisia voidaan sitten vielä siirtää tai he voivat siirtyä EU-maiden välillä. Ja toivoisin, että todella tässä tukeutuisimme vastaanottavan maan äh, sääntöihin, koska todella palkan ja työ ehtojen täytyy tietenkin aina olla samat yhden maan sisällä. Täällä esittelijä ja neuvoston ja komission edustajat ovat todenneet, että yhteiset määritelmät olisivat hyvin tärkeitä löytää. Ne eivät saisi olla liian joustavia niin, että niin jäisi kuitenkaan mitään tulkinnan varaa. Ja näin ollen kaikkien täytyy tietää, mistä on kyse, kun työntekijä lähetetään vaikkapa johtavassa asemassa tai sitten harjoittelijana. Tässähän on hyvin erilaisia tilanteita ja meillä on täällä tiettyjä ehdotuksia kompromissitarkistuksissa näiden määritelmienkin suhteen. Esimerkiksi mitä tulee juuri johtavassa asemassa oleviin työntekijöihin. Tässä puhutaan heidän työehdoistaan sekä palkoistaan ja minä hyväksyn nämä ehdotukset. Sitten mitä tulee tilanteeseen ennen kuin äh, kolmannen maan kansalainen äh, siirtyy työskentelemään Euroopan unioniin. Ja sitten tietenkin nämä kaikki määräajat ja äh, voisimme hyväksyä tämän yhdeksän kuukautta, vaikka muistakin ajoista on ollut puhetta. Kuusi kuukautta tai 12 kuukautta ovat olleet esillä nekin joka tapauksessa tietenkin työkokemus on tärkeää mielestämme ja siihenkin liittyvään ehdotukseen suhtaudumme hyvin myönteisesti. No niin, kyllähän tähän asiakirjaan voidaan vielä tarkistuksia tehdä ja tätä voidaan ehkä vielä hieman hioa, mutta siitä tulee hyvää. Mitä Rova Jaakonsaari sanoi rakennusalasta ja rakennusalan sulkeminen tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle esittelijän tarkistuksessa, niin minä toivoisin enemmän selkeyttä, mitä tulee rakennusalaan. Tässä oikeastaan se, mitä minä halusin sanoa. Kyllä tässä varmaan vielä hiukan on työtä ja sitten saamme hyvän asiakirjan aikaiseksi. Kiitos. Madam Chair. Thanks and appreciation. Kiitoksia puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset esittelijällemme Salvatore Jakolinolle, joka teki erinomaista työtä. Tämä on tärkeä asia, koska globaalissa maailmassa me tarvitsemme joustavuutta ja liikkuvuutta. Ihmisten täytyy voida liikkua tehdäkseen työtä, asuakseen ja asettuakseen perheensä kanssa jonnekin muualle kuin missä on syntynyt. Olemme näet, miten tärkeää yritysten kannalta on kehittää tai kehittyä ylikansallisten rajojen. Tätä tarkoitusta silmällä pitäen ei pidä omaksua liian tiukkoja määritelmiä, joka jättäisi jotkut kategoriat pois tästä direktiivistä. Lisäksi meidän pitäisi tukea sitä ajatusta, että liikkuvia työntekijöitä liikkuvien työntekijöiden täytyy voida ottaa perheensä mukaan. Meidän täytyy kannattaa perheiden yhdistämistä ja pääsyä työmarkkinoille tämän asian ja muidenkin asioiden yhteydessä, sikäli kun meidän valiokuntamme vastaa näistä kysymyksistä. Pidän hyvänä sitä, että EU-tasolla harmonisoidaan näitä sääntöjä. Ja jään nyt erittäin ilolla odottamaan kokonaisvaltaisen paketin hyväksymistä, joka koskee laillista maahanmuuttoa. Eräjakoliinon asenne on ollut erittäin myönteinen ja toivonkin, että nyt voimme nopeasti hyväksyä tämän tekstin. ICT-ala on yksi tärkeä väline, jolla parannetaan kasvua ja vaurautta ja Euro- Euroopassa – rahoituskriisin yhteydessä, joka tänä päivänä riehuu. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää, että meillä on Euroopan laajuinen visio tulevaisuutta silmällä pitäen ja että käytämme kaikki mahdolliset välineet hyväksymme mukaan luettuna ICT-teknologiaa, jotta pääsemme tähän tavoitteeseen, vaurauteen ja kasvuun Euroopassa. Kiitoksia paljon. Kiitos teille, Rova Wikström sitten Rova Sargentini. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Arvostan Jakolinnan työtä. Hän on laitanut kompromisseja, jotka vaikuttavat tyydyttävän monet meistä. Ainakin useimmat niistä tyydyttävät minua. Meillä on pari pikku kommenttia. Olen ennenkin sanonut, että minusta sanktiotyön antaja kohtaan ovat ratkaisevia. Jos me haluamme varmistaa, että työvoimaan liikkumista koskevia lakeja noudatetaan. Meidän pitää huolta siitä, että työnantajat ovat hyvin selvillä siitä, mitä laki sallii ja mitä se ei salli. Jotenkin me aina keskustelemme sanktioista työntekijöitä kohtaan ja sitä, mitä työntekijät voivat väärin tehdä liikkumisen yhteydessä, mutta meidän täytyy meidän täytyy pitää myönteiset kontaktit työnantajiin, mutta jos tarvitaan, niin pitää olla sanktioita. Integroita meidän sanktiokommentit kompromissiin. Minä en nyt laittanut sitä muistiin sitä numeroa. Kompromississa 50 tarkistusta 15. Ja meillä on toive, Tässä annetaan yhä jäsenvaltiolle mahdollisuus sanktioihin työnantajakohtaan. sen sijaan, että ni, niitä velvoitettaisiin. Sen sanotaan Member States meille down. Ja minä haluaisin, they shall, niiden tulee, pitää luoda val, valvotakausia ja te, tehdä työtarkastuksia. tarkastukset ovat ratkaisevia silloin, kun halutaan tarkistaa, josko työntekijät eri maista, josko heihin sovelletaan samaa kohtelua. Ja viimeisessä tarkistuksessa, kompromissitarkistuksessa 21 kohta 4, mainitsette perusteet, millä ehdoilla ICT, yrityksen sisäinen siirto voi olla, voitaisiin olla hyväksymättä. Ja yksi on tämä hyväksymisten määrä. Tästä on keskusteltu aikaisemmin. Ja miten maahanmuuttoon tulee, tämä on aina ollut peruste, mutta kysymys on yritysten sisäinen ICT. Tässä ei viedä työpaikkaa paikalliselta työntekijältä. Tässä täytetään paikka yrityksen sisällä. Ihminen siirtyy paikasta toiseen ja niin siinä käy, että siirretään EUn ulkopuolelta EUn sisälle vihreille. Ää, tässä ta- vihreille tässä tapauksessa maahanmuuttovolyymien ei pitäisi soveltua argumenttina yritysten sisäisiin siirtoihin. Ja viimeinen kysymys. Ei. Meillä on kysymys tarkistuksesta kaksi. jossa sinulla on uusi kohta yrityksiin ja niiden pääomaan ja äänioikeuksiin ja sitten pääomaan liikkeelle laskuun. Tämä on uutta minulle. Minä haluaisin tietää, miksi tällaista uutta kohtaa ehdotit. Minä näen sen poliittista taustaa. Ja ihan lopuksi, jos sallitte puheenjohtaja, minä haluaisin myös komission mielipiteen, mitä tulee muutta volyymeihin ict soveltuvana sääntönä asetuksessa. Kiitos. Tämä direktiivi kyllä. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Brons. Thank you. Uh, criti- critics of cap- Kiitos. Kapitalismikriitikot usein puhuvat siitä, että ihmisiä, työntekijöitä kohdellaan pikemminkin tuotannon toimijoina kuin ihmisinä. Ja mitä sitten tulee yritysten sisäisiin siirtoihin ja inhimillisten voimavarojen käyttöön, niin nämä karikatuurit ehkä unohtuvat, mutta ihmiset ovat muutakin kuin inhimillisiä voimavaroja ja nämä niin kutsutut ICT, että minäkin olen jo alkanut käyttää tätä termiä, niin heidät siirretään vähäksi aikaa johonkin ja kyllä heidän perheenjäsenensä voivat siirtyä mukana. Ja minun mielestäni tämä ei ole mikään lyhyen aikavälin siirto tässä tapauksessa, vaan varsin pysyvä järjestely. Kun ihmiset saapuvat Eurooppaan, niin he pysyvät Euroopassa. Kapitalismikriitikot usein toteavat, että yritykset määrittelevät myös poliittisen agendan. Ja juuri tällä hetkellä voimme nähdä, että suuret maailmanlaajuiset yritykset sanelevat meille, mitä lakeja tarvitaan, jotta jotta maahanmuuttoa saadaan lisättyä ohi minkäännäköisen valvonnan. Tässä asiakirjassa ja muissa asiakirjoissa teemme ehdotuksia, joita yritysmaailma vaatii, koska kerran ihmisten täytyy palvella yrityksiä. Ja onhan se aika paradoksaalista, että vasemmistokin on tässä täysin taipunut Kyllä, maahanmuutolla on suuria vaikutuksia eri jäsenvaltioissa ja kyllähän meidän äänestäjillämme on ihan oikeutettua huolta siitä, että heidät pelataan pois työmarkkinoilta globalistit vaativat, että työvoimat täytyy siirtää sinne, missä sitä tarvitaan ihan niin kuin shakkinappula shakkipelissä. Kiitoksia ja sitten Rova Ja vielen dank glaube, wegen Marx müssen wir uns... Kiitoksia Marxismista. Nyt ei kannata ryhtyä puhumaan. Ehkä muutama huomio omalta osaltamme. Jossakin vaiheessa meidän kannattaisi ehkä vielä pohtia, mistä on kyse. Haluamme helpottaa yritysten sisäisiä siirtoja. Haluamme tehdä niistä houkuttelevia. Tämä liittyy myöskin kilpailuun ja myöskin tasavertaiseen kohteluun hyvin pitkälti. Ja haluamme myöskin realistiset säännöt. Sieltä te voidaan toteuttaa käytännössä. Tämä oli perusajattelu kaiken takana. Ja aina kun mennään yksityiskohtiin, pitäisi muistaa tämä peruskysymys. Aina tämä ajatus pitää pitää takaraivossa ja pohtia, vastaako ehdotus tätä tavoitetta vai ei. Pari ajatusta vielä. Ensinnäkin haluaisin kiittää tehdystä työstä ja hyvästä keskustelusta, jota olemme onnistuneet käymään muistakin seikoista, jotka ovat todellakin tärkeitä ja jotka nyt on saatu mukaan tekstin. Todennäköisesti emme koskaan saa aikaan sellaista ratkaisua, joka tyyttäisi kaikkia tai innostaisi kaikkia. Tämä on kuitenkin monia parannuksia teksteissä. En usko, että sinänsä on silti loogista, että täällä on edelleenkin joitakin seikkojen suhteen ää, olen epäilevän esimerkiksi, miksi sopimuksen pitää olla vähintäänkin vuoden mittainen esimerkiksi. Tätä en voi käsittää. Ja omasta kotimaastani voin sanoa, että tämä tulee aiheuttamaan suuren ongelman täytäntöönpanon tasolla. Seuraava seikka. Suhtaudumme kriittisesti niihin moniin esteisiin, joita tänään asetettu viidestä että vuodesta aina yhdeksän kuukauteen on näitä erilaisia rajoituksia. Ja nämä ovat esteitä, joihin suhtaudun epäilevästi uusi ehdotus jo tarkistukseksi kahdeksan artiklaan 3b. Siellä viitataan ammattikoulutukseen, pätevyyteen vähintäänkin viiden vuoden ammattikokemukseen. En tiedä, miten tämä on perusteltu. Mistä tämä viisi vuotta tähän on repäisty? Joitakin kommentteja on esitetty jo esimerkiksi työtodistuksista ja todettu, että 12 kuukautta oli aikaisemmin tässä rajana ja sitten onkin 9 kuukautta. Tämä on kompromissi, mutta siitä huolimatta herää vieläkin sama kysymys. Missä määrin tämä on järkevä ajatus? Pistä tämä rajoitus tänne mukaan. Miksi tällaisia rajoituksia? Me pidämme hyvänä siitä, että viitataan sanktioihin ja tarkastuksiin. Tarkastus Tarkastukset ovat tärkeitä, aivan oikein teitä vaaditaan. Rova Sargentini viittasi jo siihen, että nämä täytyy olla pakollisia. Tämä on aivan oikein nämä työtarkastukset. Ajatus on sinänsä hyvä ja se on otettu nyt huomioon, mutta mielen haluaisin vielä hieman vahvennusta tähän kohtaan tekstiä. Sitten tasavertaisesta kohtelusta vielä. Tasavertaisen kohtelun täytyy olla enemmänkin kuin se, mitä on lähetettyä työntekijöitä, koska se direktiivi samalla mä sanoin, että kyse on muustakin kuin palkasta. Sen vuoksi on tehty jotakin ehdotuksia tähän kohtaan. Rova Blinkvichute ja Rova Sargentini ja minä olemme yrittäneet tekemään ehdotuksen tai lukuisia ehdotuksia, jotka liittyvät uuteen artiklan 16 ja artiklan 15 5a. Ehkä tämä tulee hieman myöhäisessä vaiheessa, herra Jakolino, mutta kenties voitte silti ottaa huomioon pyrkimyksemme tehdä selkeämpiä sanamuotoiluja tässä työpaikalla tehdystä, tätä työpaikalla tapa, toteutuvasta tasavertaisesta kohtelusta. Ja paikalliset olosuhteet ja työehdot ja niiden toteuttaminen. Sitten perhekysymys, perheiden yhdistäminen. Mikäli haluaa tulla tekemään työtä ja muuttaa maahan, se on sinänsä asiallinen pyyntö, mutta täytyy myöskin pohtia, miten aivokäteiset kannattaa suhtautua perheiden yhdistämiseen. Haluamme tietystikin, että ihmiset, jotka siirtyvät yrityksen perässä maahan, niin silloin täytyy tietysti suhtautua avokätisesti perhekysymykseen, koska kun puhutaan kilpailusta, niin tietystikin täytyy aina muistaa, että ihmiset, jotka tulevat näihin jäsenvaltioihin, heillä täytyy olla tiettyjä motiivia, tietty motiiva tulla. Ja voidaan sanoa, että no perhe voi totta kai tulla mukaan ja niin poispäin, joten täytyy pohtia tätä sääntelyä vielä ihmisten houkuttelevisen valossa. Sanktiokysymys on hyvä. Onnittelut, tämä on hienosti muotoiltu. Juuri näin halusimmekin tämän muotoilun tänne. Ja oikeastaan en halua nyt sanoa muuta. Thank you, Mrs. Ernst. Uh, before... <laughs> Ernst, kiitos. Ennen kuin pyydän esittelijä puhumaan, pyydän komissiota vastaamaan Jaakon Sarin esittämiin kysymyksiin. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia. Kuten mainitsin eilen teollisuusvaliokunnassa, komissio ei ehdottanut, että käsiteltäisiin soveltavaa lainsäädäntöä, mitä tulee sosiaaliturvaan, mutta täällä otettiin esille kysymys kahdenvälisistä sopimuksista, ja kahdenvälisissä sopimuksissa voidaan määrätä sosiaaliturvasta, että lähtömaan sosiaaliturva säilyy. Mitä tulee kysymykseen, mikä ehdotuksen idea on, kahdenväliset sopimukset voisivat so- soveltua ainoastaan, jos ne tarjoavat parempaa kohtelua. Tämä on ehdotus, tämä on kiinnostava idea ja ehkä vasta käsitellä sitä vähän yksityiskohtaisemmin idea on aika kiinnostava. Tämä ei ole komission ehdotuksessa, mutta tästä voitaisiin keskustella. Haluaisin palata muihin kysymyksiin. Volyymit. Jäsenvaltioilla on tapa, kai, valta päättää kolmansien maiden volyymista, EU-main tulevasta volyymista – volyymista päättäessä jäsenvaltioiden täytyy myös kunnioittaa kansainvälisiä kauppasopimuksia. Ja kysymys ammattikokemuksesta. Tämä huomattiin myös kompromissitarkistuksista. Tässä pyydetään viiden vuoden kokemusta. Ja tämä voisi sulkea pois nuoret, erityisesti ATK-alalla – tätäkin voisi vähän pohtia enemmän. Tää. Mitäs Schmidt? Nyt puheenvuoro Jakolinnalle. Bene, grazie presidente, ascoltato. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kuuntelin kaikkia puheenvuoroja huolella, etenkin rouva Jaakonsaaria, Blinkevichuutta, Wikström ja Sargentinia – Bronsia ja Rova Ernstia. Pistin heidän puheenvuoronsa merkille. He kaikki esittivät erittäin järkeviä ja merkittäviä kommentteja, jotka tulen ottamaan huomioon. Usein nämä puheenvuorot herättivät ajatuksia, jotka haluan todellakin ottaa huomioon. Toistaisin vielä, että rakennusala on sellainen, jota ollaan jättämässä ulkopuolelle. Haluamme suhtautua tähän mahdollisimman joustavasti, avomielisesti neuvotteluissa. Olen tavannut työnantaja- ja työntekijäpuolen järjestöjä. Näkemykset siellä ovat hieman monenkirjavia. Näkemykset eivät mene aivan yksi yhteen. Uskon, että mikäli me haluamme riittävän laajan soveltamisalan tälle direktiiville, silloin meidän ei pitäisi jättää ulkopuolelle rakennusalaa, koska tämä on erittäin merkittävä teollisuuden ala. Ja kyse on alasta, jolla on hyvin paljon ulkomaalaisia työntekijöitä lyhytkestoisia, lyhytkestoisissa työsuhteissa, joten ehkä en puhunut riittävän selvästi aiemmin. Olen muussa yhteydessä todennut, että tämä sektori pitäisi itse asiassa ottaa mukaan. Minä en usko, että meidän pitäisi jättää rakennusalaa ulkopuolelle. Jos ei tämä tule tuota aiemmin selväksi, niin toivottavasti nyt tulee. Meidän täytyy varmistaa myöskin tasavertainen kohtelu tietystikin. Ja mitä muihin puheenvuoroihin tai mitä tulee sosiaaliturvan maksuihin ja näkemyksiin, jotka liittyvät äh, niihin vaikutuksiin, joita tällaisilla siirroilla saattaa olla sosiaaliturvajärjestelmien ja sosiaaliturvan ja eläkkeiden saamisen kannalta, niin alkuperämaan ja isäntämaan välillä on joskus kahdenvälisiä sopimuksia, jotka pätevät tällaisessa tapauksessa. eri maissa suhtaudutaan näihin kahdenvälisiin sopimuksiin eri tavoin. Nyt me pyrimme hieman harmonisoimaan näitä toimia. Niitä etenkin kannustetaan nuoria kyvykkäitä ihmisiä mukaan. Niin kuin herra Kirkhope sanoi, nuoret ansaitsevat meidän arvostuksemme ja meidän tukemme työmarkkinoille. Erityisestikin nuorille täytyy antaa työllistymismahdollisuuksia ja yrityksille täytyy antaa riittävästi luottamusta myöskin nuorten palkkaamista silmällä pitää. näin herra Kirkhope totesi. Joten jonkinlainen minimitaso täytyy määritellä ammattipätevyyttä varten, mutta toisaalta täytyy pohtia tätä sopimuspuolta Tätäkin on työstetty hyvin paljon. Tarkistuksille on tässä suhteessa vielä varaa tai tarvetta. On puhuttu myöskin nuorista ihmisistä, joilla on sopimus yrityksen kanssa. He ovat mukana järjestelmässä ja nyt heille täytyy tarjota mahdollisuus rikastuttaa ammattikokemustaan siten, että he menevät työhön tuon yrityksen johonkin toiseen osaan, toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon. Rova Blinkevichutte puolestaan totesi, että meidän täytyy mahdollistaa se, että puolisot pääsevät myöskin mukaan, olipa sitten kyse miehestä tai kanaisesta. Ei tämä ulkomaille lähetetty henkilö ole välttämättä mies, vaan hän voi olla myöskin nainen. Meidän täytyy keskustella tästä ja myöskin varmistaa, että mitään syrjintää ei esiinny. Mikäli työntekijä siirretään esimerkiksi Ranskasta, Tanskaan tai Maltaalta Kyprokselle, emme voi sanoa heille suurepäätä, että teidän vaimonne tai teidän miehenne muuten sitten jää kotiin. Hänen täytyy, tai sitten hänen täytyy löytää työpaikka. Työpaikka uudesta isäntämaasta, varsinkin kun on kyse nuoresta henkilöstä. mikäli työntekijät tulee kolmannesta maasta, emme voi evätä heiltä tätä mahdollisuutta, koska tämä olisi syrjintää. Täällä on viitattu myöskin perheen yhdistämiseen ja ammattipätevyyteen ja muihin vaatimuksiin. Siihen, että perheellä pitäisi olla myöskin lupa muuttaa samanaikaisesti. Olen samaa mieltä siitä, että korsa 20 may-sana pitäisi muuttaa shall-sanaksi, niin että jäsenvaltioiden täytyy päättää niistä ehdoista, jotka liittyvät työmarkkinoille pääsyyn silloin, kun on kyse siirretyn työntekijän puolisosta. Työmarkkinoille pääsystä pitäisi päättää. Olen samaa mieltä Rova Wikströmin kanssa, kun hän sanoi, että nyt kehittämämme menetelmät ovat sellaiset, jotka pyrkivät joustavuuden säilyttämiseen ja mahdollisuuteen mukauttaa sääntöjä. Esimerkiksi mikäli syntyy suuri kriisi, silloin ei pitäisi ryhtyä lisärajoituksiin, vaan pikemminkin pitäisi varmistaa kilpailukyky ja joustavuus järjestelmässä kauttaaltaan. Olen Rova Sargentinin kanssa samaa mieltä näistä sanktioista, rangaistuksista. Tämä on tärkeä kysymys, mutta toisaalta herkkä kysymys. Tästä on keskusteltu pitkään ja hartaasti. Tänne on laitettu lisää säännöksiä mukaan, niin kuin aiemmissa yhteyksissä on tehty. Esimerkiksi maahantulijoiden määristä on myöskin puhuttu. Viittasin edellisessä kokouksessa artiklaan 79, sen alakohtaan 5. Siellä määritellään yleiset periaatteet, jotka liittyvät maahan pääsyyn tai maahanmuuttovirtoihin ja niiden hallintaan. Minä en usko, että näissä olosuhteissa kolmansien maiden kansalaiset, jotka tulevat tekemään työtä Euroopan unionissa, tulisivat olemaan yleisesti ottaen suuren suuri ryhmä tai valtaosa tästä maahanmuuttovirrasta. Joitakin tarkistuksia on esitetty juuri yleisiin ehtoihin, jotka liittyvät työsopimuksiin ja täällä mainitaan myöskin sana palkka. Olemme palkkakysymyksen muokanneet hänen toiveidensa mukaisesti. Ja tähän on laitettu myöskin tämä viiden vuoden ehto. Tähän liittyy kompromissitarkistus neljä. Siinä on tarkasteltu ammattipätevyyttä tarkemminkin tähän liittyvää vaatimusta. Muualla hyväksyttiin parlamentissa teksti, joka koski sinisiä kortteja, sinisen kortin järjestelmää. Mikään ei estä meitä omaksumasta myöskin tätä ajattelua. Uskon, että minimi ehdot, jotka liittyvät maahantuloon, ovat sellaisia, että ne pitäisi pikemminkin vähentää näitä ehtoja kuin laajentaa niitä. Täällä on puhuttu perheestä ja perheiden yhdistämisestä jo ja määritelmistä jotka tähän liittyvät. Olen pyrkinyt saamaan tasapainoisen tekstin nyt tässä aikaan. En ole halunnut olla liian rajoittava, mutta en toisaalta ole halunnut jättää myöskään määritelmiä liian avoimiksi, enkä myöskään soveltamisalaa liikaa ole halunnut levittää laajemmalle, vaan olen pyrkinyt tasapainoiseen ratkaisuun. ammattipätevyyden omavien henkilöiden osalta. Johtotehtävissä toimivat henkilöt on otettu myöskin huomioon. He saattavat tulla hallinnoimaan jotain suuren luokan projekteja esimerkiksi, ja heillä on selkeästi määritellyt johtotehtävät, jotka on ajallisesti määritelty, ja heillä on tietyt tavoitteet joita he tulevat toteuttamaan. Herra Poronsinen, voin vakuuttaa, että tämä direktiivi ei ole mikään porsan reikä, jonka kautta voidaan kiertää laillisen maahanmuuton sääntöjä, vaan pikemminkin pyritään nyt luomaan direktiivi, joka hallinnoi laillista maahanmuuttoa, lyhytaikaista sellaista, lyhytkestoista sellaista. Kyse on myöskin jäsenvaltioiden työmarkkinoiden tarpeista. Nyt toivottavasti ei ollut enää muita kysymyksiä. Mikäli jätin vastaamatta johonkin kysymykseen, niin voimme yhdessä niitä pohtia vielä. Meidän täytyy säännellä maahanmuuttovirtoja ja mahdollistaa se, että maahanmuuttovirrat heijastelevat tai vastaavat jäsenvaltioiden työmarkkinoiden tarpeita. Joustavuutta halutaan ja myöskin sanktioista on keskusteltu ja muista tämän tyyppisistä kysymyksistä. Ja olemme myöskin välttyä siltä, että ihmisiä kaltoin kohdellaan tai he tulevat kohdelluksi epäkelvolla tavalla. Täytyy myöskin pohtia, mitä neuvosto tekee tämän tärkeän direktiivin suhteen. Toivottavasti tämä päivä. Toivottavasti Tänään vielä kuullaan hyviä uutisia neuvoston puolelta. Toivottavasti neuvostonkin puolella on tapahtunut liikehdintää kolmansien maiden kansalaisten maahantulon osalta. Toivottavasti jäsenvaltioissa luottamus tai usko tähän asiaan nyt alkaa herätä. Tietystikin aika jakso täytyy selkeästi rajata. Kyse on korkeintaan kolmen vuoden jaksosta, jonka sisällä työntekijä voi siirtyä maasta toiseen olettaen, että isältämaa, isäntämaa ei saa kontrollin sitä taakkaa, joka sille lankeaa, mikäli henkilö ei sitten menekään takaisin kotimaahansa. Direktiivin määräysten mukaisesti täytyy toimia näissä tapauksissa. Toivon todella, että nyt olen riittävästi ottanut huomioon esitetyt kommentit kompromissitarkistusteni yhteydessä. Tietystikin kaik, mitään ei ole vielä kiveen hakattu. Muutoksia voidaan vielä tehdä ja lopullista sopimista voidaan vielä hioa, jotta sitten 25. päivä tammikuuta meillä on yhteinen kanta, jota laajalti voidaan sitten tukea. Mitä määritelmiin tulee, toivakseni saamme yhteisen näkemyksen aikaan, koska tämä on erittäin tärkeää, kun me haluamme parantaa kahden valiokunnan välistä yhteistyötä toivon todella, että loppumetreillä sitten pääsemme siihen tavoitteeseen, jonka kumpikin valiokunta on asettanut. Kiitokset herra Jaakolliina. Haluan muistuttaa teitä vielä, että äänestys toimitetaan sitten tammikuussa. Kiitos äh, hyvin eloisasta keskustelusta. Seuraava esityslistan kohta on nyt sitten äänestys. Aloitamme äänestykset kolmen neljän minuutin kuluttua tasan varttia vaille kollegat. Okay, colleagues, let's... Uh... No niin, kollegat, jatketaanpa sitten kokousta. No niin, meillä on tässä kolme äänestystä. Kolme mietintöluonnoksen hyväksymistä ja näistä ensimmäinen kyseessä asetuksen EY 1931 muuttaminen siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan hallintoalueet sisällytetään hyväksyttävään raja-alueeseen. Tarkistuksia tähän mietintöluonnokseen ei ole, joten ehdotan, että äänestämme nyt puolesta vastaan tyhjää selkeästi hyväksytty. Tarvitsemme vielä tässä lopussa sähköisen koneellisen äänestyksen. Onko teillä kaikilla korttine mukana, parhaat kollegat? Ei, rouva Sargentini. Teidän äänenne lisätään sitten aina. Mutta muilla kortit ovat mukana hyvä. Äänestetään. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Okay. It's a... Uh, Yksimielisesti hyväksytty. Yksi tyhjä ääni. Yksi tyhjä ääni täällä oli. Mrs. Next report. Sitten seuraava äänestys. Tiedonsaanti oikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä on tämä mietintöluonnoksen aihe. Niin, niin. Ja haluan äh, onnitella Rova Sippeliä, joka on tehnyt kovasti työtä. Neuvottelut sopimuksen aikaansaamiseksi neuvoston kanssa olivat pitkät ja hartaat. Nyt voin ilmoittaa, että varjoesittelijöiden kanssa on sovittu, että englanninkielinen versio, konsolidoitu teksti, on neuvoston kanssa tehdyn sopimuksen pohjana. Äänestetään tarkistus 145 yhtenä ryhmänä puolestaan. Vastaan. Tyhjää. Selvästi hyväksytty. Ja nyt meillä on sähköinen äänestys äh, lainsäädäntö päätöslauselmasta. Äänestys päättyy. Hyvä. Nyt äänestys päättyy. 46 puolesta, ei vastaääniä, kaksi tyhjää. Ja vielä tähän lisätään kaksi, joilla korttia ei ollut mukana. Seuraavaksi viimeinen kolmas äänestyksemme. Euroopan parlamentin neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi. Haluatteko käyttää puheenvuoron, herra Cashman, esittelijä? Kiitos. Äänestyslistassa on virhe. Jos kollegat katsoisivat sivua kol- 4 ja 5, jos kompromissitarkistus 7 hyväksytään, niin tarkistukset 102, 3, 4 ja 5 kaatuvat. Kiitos. Uh, and now let's uh, proceed to... Voimme äänestää. Ja todella laskemme mukaan nämä kaksi henkilöä, jotka ovat äänestyskorttinsa unohtaneet. Heidät lasketaan mukaan. Tarkistus 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti vielä tämä äänestystulos. Uh, one SD uh, more. The uh, socialists have... Demareilla on nyt yksi ylimääräinen ääni siellä. Joten, no niin, äänestys päättyy 34 puolesta, 36 puolesta, 16 vastaan ei tyhjiä, eli hyväksytty. Sitten tarkistus 68 raukeaa, kyllä. Kompromissi 2. Puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Kompromissi kolme sisältää 24, 70, 73 ja 74 tarkistukset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti. Kompromissi kolme. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt 31 puolesta. Ja nämä kaksi ylimääräistä ääntä, eli 33 puolesta, 19 vastaan ei tyhjiä, hyväksytty. Sitten kompromissi 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä tarkka äänimäärä koneäänestyksellä. This way. Jos näin etenemme, niin voisi olla parasta tehdä kaikki elektroniseksi. Sesti. Selvähän on, että usein asiat suurella enemmistöllä hyväksytään. Ja tietysti se huomataankin, että, että menee toisinpäin, mutta ehkä olisi parasta sitä vain tarkastaa elektronisesti. Took a, a... Otan huomioon ehdotuksenne. Kompromissi neljä. Koneäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Äänin 31 puolesta 18 vastaan hyväksytty. 33 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Yksi tyhjä ääni myös mukana. Ja nyt äänestämme kompromissista viisi puolesta vastaan tyhjää sama enemmistö hyväksytty. Sitten seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 27 ja 41 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut niin selkeää, eli tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Close the vote. Äänestys on päättynyt. Äänin 33 puolesta 19 vastaan yksi tyhjä hyväksytty. Pyytäisin, että nostatte kätenne selkeästi, koska muuten minun on hyvin vaikea nähdä, miten äänestätte. Tarkistus 81 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarstus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83-86 ovat identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Peti 6 on sekin identtinen. raukea näin ollen. 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sata seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Tarkistus 123 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan vastaan. Tyhjä hyväksytty. Peti yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Afko seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 8 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 41. Ja siitähän äänestyttiinkin jo yhdessä 27 kanssa, joten peti 10. Ei kun sekin raukea. Tarkistus 130 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 100. Juu. Olkaa hyvä. Chair, Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Keskustelin esittelijän kanssa erittämässä vaiheessa seuraavasta tarkistuksesta 131 ja halusin tehdä suullisen tarkistuksen korvatakseni 250. Ymmärtääkseni Michael Cashman voi hyväksyä tämän. Manmant. Hyvä, kuka kannattaa? Suullista tarkistusta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus peti 12 puolesta. Me äänestämme. Hyvä. Joten nyt äänestämme tarkistusta 131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 50 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty.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 Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää on hyväksytty. 61 puolesta. Anteeksi. 10 puolesta vastaan tyhjää on hyväksytty. 61 puolesta. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Hyväksytty. 62 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan. Se Tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan jää hyväksyttyä. 66 puolesta. 20 puolesta. Vastaan. jää hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. And then we... Yes, Mrs. Zoma. Rava Zoma. Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin tehdä työjärjestyspuheenvuoron ja selittää seuraavan asian. Kansanpuolue tulee äänestämään tätä mietintöä vastaan. Me olemme silloin vähemmistössä. Kansanpuolue halusi tehdä vähemmistölausumaan artiklan 51 alakohdan 3 mukaisesti, eli vähemmistön julkilausuma. Uh, Mr. Cashman. Uh, <clears throat> thank you very much. Kiitos. Odotan innolla vähemmistön lausuntoa ja kiitän Rova Sameria tästä työjärjestyspuheenvuorosta ja ennen loppuäänestöstä. Kiitäisin teitä siitä, miten tämä laaja, vaikea äänestys on viety läpi. Tämä on mennyt erittäin tehokkaasti. Kiitos. Nyt loppuäänestys. Elektronisesti äänestys alkaa. The, the vote is closed. Äänestys päättyi. 31 puolesta, 17 vastaan, kaksi tyhjää. Kiitos, herra Cashman. Kiitos, kollega. And now, uh... Kävi niin, että tämä päättyy ennen kuin aikataulu sanoisi. Seuraava kokous on 29 marraskuuta 9.12.30. Kiitos yhteistyöstä.